Välimereltä uudestaan olemme kuulleet tyrmistyttäviä uutisia. Kun pakolaisvene kaatui sunnuntaina, on menetetty 400 pakolaista, paljon nuoria miehiä, alaikäisiä lapsia – Pahoin pelkäämme, että suurin osa näistä ihmisistä, kadonneista, on hukkunut. Tämä olisi yksi pahimmista pakolaiskatastrofeista vuoden 2013 lokakuun jälkeen. Varmasti tämä on kaikille meille vaikea hetki ja haluan muistaa uhrien perheitä. Tässä yhteydessä haluaisin erityisesti kiitellä pelastuspalveluyksiköitä, jotka ovat toimineet vaikeissa oloissa. Kiittäisin heitä. Tämä on järkyttävä tapahtuma ja muistuttaa meitä siitä, miten epävakaa tilanne erityisesti Syyriassa on ja Libyassa ja muissa naapurivaltioissa on hyvin vaikea tilanne maissa, joihin pakolaiset tulevat. Me tarvitsemme välttämättä pian poliittisia ratkaisuja. Viime viikolla Italian voimat ovat pelastaneet 6000 ihmishenkeä mereltä. Euroopan raja Välimerellä on maailman tappavin raja. Yli 3000 ihmistä on viime vuonna menettänyt henkensä pyrkiessään – ylittämään Välimeren. Varmasti muistamme hiljaisella hetkellä uhreja hetken kuluttua, mutta hyvät naiset ja herrat, haluaisin muistuttaa teitä vielä yhdestä asiasta. Seisoin tässä 7.10.2013. Ja silloin esitin Lampedusan uhrien muistamiseksi hiljaista hetkeä. 15. syyskuuta 2014 pyysin teitä muistamaan 200 hukkunutta maahanmuuttajaa. Myös helmikuussa 2015 olen pyytänyt hiljaista hetkeä 300 hukkuneen siirtolaisen muistoa kunnioittaakseni. Nyt teen jälleen saman. En pidä arvokkaana sitä, että näin joudun toimimaan. Me emme voi jatkaa niin, että meillä on hiljainen hetki. Muistamme satoja kuoleita, mutta itse ongelmassa ei tapahdu minkäänlaista ratkaisua. Deshalb richte ich an meinen Siksi vetoaisin en ainoastaan meihin ja muihin toimielimiin Euroopan unionissa. Vetoaisin erityisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden suuntaan. Heidän vastuullaan on siirtolaispolitiikka, jonka on voitava vaikuttaa siihen, että pakolaisia suojellaan paremmin ja että puututaan paon syihin paremmin. Jos ajatellaan luhistuvia valtioita eurojen ulkopuolella, niin sieltä lähtee ihmisiä pakenemaan. Meidän pitää auttaa ihmisiä, jotka ovat hädässä, mutta hyvät kollegat, meidän on myös tehtävä kaikkemme, jotta voimme puuttua intensiivisesti paon syihin. Ikävään uutiseen voin liittää myös toinen huhtikuuta järkyttävän iskun kun Ashababin hyökkäys Pärissan kaupungissa Kenian pohjoisessa 148 nuorta viatonta syytöntä opiskelija, yliopisto-opiskelija menetti näin henkensä. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa, kun tämä terroristien ryhmä iskee viattomien ihmisten elämiin ja erityisen järkyttävää on se, että systemaattisesti hyökätään kristittyjä vastaan. Tässäkin me muistamme nyt uhrien sukulaisia perheitä. Ja niille ihmisille, jotka kärsivät pahoja vammoja, toivomme parantumista. Haluamme tehdä kaikkemme auttaaksemme. ihmisarvoa tallovaa terrorismia vastaan on taisteltava. Meidän on puolustettava perusarvojamme. Me emme voi lakata tätä taistelua. Meidän on pidettävä arvoistamme kiinni ja siksi pyytäisin, että kunnioitamme hiljaisella hetkellä näiden uhrien muistoa. Vielen Dank. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, minua on pyydetty viittaamaan tämän jälkeen siihen, että Jamukin pakolaisleirillä 18 000 siviiliä, 3500 lasta mukaan lukien ovat pakolaisleirillä. Tämän leirin humanitaariset olot ovat katastrofaaliset. Suurin osa ihmisistä on aivan eristyksestä ulkomaailmasta. Ihmisillä on puutetta kaikesta, vedestä, ruuasta, lääkkeistä. Tässäkin nähdään, että Esijärjestön ja muiden käsissä naiset ja lapset kärsivät ja heitä on käytetty väärin ihmiskilpinä. Siksi, vaikka tiedän, että emme näin voida ratkaista ongelmaa, toivon, että kaikkien nimissä voimme kehottaa auttaa kaikkia, erityisesti sotilastoimiin ryhtyviä suojelemaan naisia ja lapsia. YK järjestölle on annettava mahdollisuus päästä sinne pakolaisleiriin ja huolehtia ihan perustarpeista. YK apu palestinalaisille pakolaisilla on järjestö, joka hoitaa tätä asiaa kaikkein intensiivisemmin ja saa paljon taloudellista tukea Euroopan unionista. UNRWA ansaitsee täyden tukemme. Tarvitsee sitä. Meidän on toimittava. En halua, että jossain tulevassa täysistunnossa joudun Jarmukin pakolaisleirin tuhansia uhreja muistamaan. Siksi pyytäisin, Siksi pyytäisin teiltä kaikilta ja erityisesti niiltä kollegoilta, joilla on hyvä vaikutusmahdollisuus kansainvälisiin järjestöihin –